Hyvät kollegat, jatkamme istuntoa. Minulla on muutamia ilmoituksia. Eilispäivän pöytäkirjat ovat saatavilla. Onko niihin huomautuksia? En näe kenenkään pyytävän puheenvuoroja, joten ne on hyväksytty.